la tristesse d'apprendre le décès de notre collègue Edouard Ferrand. Viime viikolla kuulimme äh, kollegamme Eduard Ferranin äh, valitettavasta kuolemasta. Hän äh, astui tämän, hän parlamenttiin 2014. Hän oli ENF-ryhmän valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän oli kehitysasian valiokunnassa ja myöskin Turkki-valtuuskunnassa. Hän kuoli vakavaan sairauteen. Hän oli hyvin pidättyväinen ja hyvin arvokkaasti kantoi tämän sairautensa häneltä ja vaimo ja viisi nuorta lasta. Minulla oli viime vuonna vielä mahdollisuus keskustella hänen kanssaan Italian maanjäristyksistä. Hän edusti ryhmäänsä. Meillä ei ollut samanlaisia poliittisia näkemyksiä, mutta hän seisoi vakaumuksellisesti ajatustensa takana. Haluaisin parlamentin nimissä esittää surun valittelumme hänen vaimolleen, hänen lapsilleen ja kaikille hänen ystävilleen. Pyytäisin teitä osallistumaan minuutin hiljaiseen hetkeen. Merci. Olkaa hyvä, edustaja Kienge. provi presidente. puhemies. Onko mahdollista osoittaa vihaa vain kohteen ihonvärin vuoksi? Iskeä noin vain ketä tahansa mustaa ihmistä ja näin osoittaa jonkinlaista rodullista paremmuuttaan ja luoda pelkoa muiden kansalaisten keskuuteen. Eikö tässä istuntosalissa meidän olisi syytä osoittaa kunnioitusta näille uhreille, jotka vain ihonsa, ihonvärinsä vuoksi joutuivat kuolemaan? Grazie, onorevoli. Kiitoksia, edustaja Kienge. Se, mitä tapahtui Maceratassa Italiassa, on asia, jota emme mitenkään voi hyväksyä. Me kaikki tuomitsemme eh, nämä tapahtumat epäröimättä. Pöytä